Herr Präsident! Bitte nehmen Sie. Ich erkläre die am 3. April unterbrochene Täten avaan istuntokauden uudelleen, joka keskeytettiin 3.4. Varmaankin yhtä lailla huolissamme seuraamme hetke hetkeltä pahainevaa vaarallista tilannetta Ukrainassa. Saan muistuttaa teitä siitä, että suuri enemmistö on ajanut Ukrainan alueellista riippumattomuutta ja koskemattomuutta. Useissa päätöslauselmissa olemme todenneet, mikä tulee varmaan täälläkin vielä lausumaan tällä viikolla, että Krimin uusi tilanne, sitä